parantanut työtä. Komissio on ottanut tämän tekstin huomioon. Kiitoksia. Reading. Kiitos Rova Reding. Näin päätimme tämän kohdan. Huomenna äänestetään kello 12. Ja pyydän nyt sitten kaikilta ymmärrystä, kun täällä meillä taululla ei näy nyt ajantasaiset tiedot. Seuraavana kuitenkin esityslistalla se, äh, Äh, Hela Falberin äh, mietintö sosiaalipolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta, työnormien ja sosiaalisten sääntöjen edistämisestä ja eurooppalaisten yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta. Nyt sitten esittäjälle neljä minuuttia, olkaa hyvä. Teď se to snad povede. Vážený pane předsedající. No niin, nyt aloitetaan uudestaan. Hyvä puhemies. Rova komissaari, kuten sanoin jo äsken, edellisessä esityksessäni, että sosiaalipolitiikan ulkoinen ulottuvuus, sen tarkoituksena on edistää työelämän normeja ja sosiaalisia sääntöjä ja niiden noudattamista kolmannen, kolmansissa maissa. Lissabonin strategia ja 2020 strategia korostavat sosiaalista ulottuvuutta entistä enemmän siitä huolimatta, me edelleenkin keskustelemme kilpailukyvystä ja taloudellisista kysymyksistä. Ja senpä takia minä olen tässä mietinnössäni äh, aika kriittisesti suhtautunut tähän asiaan, koska jos haluamme kolmannet maat, joiden kanssa neuvotellaan erilaisia sopimuksia, jos haluamme siis, että nämä maat noudattavat ja kunnioittavat äh, niitä periaatteita, ja tätä, joihin me luotamme ja näitä eurooppalaista sosiaalista mallia, niin silloin meidän pitää vaatia sitä niiltä. Jos me haluamme, että ne maat, joiden kanssa neuvotellaan erilaisista sopimuksista, että ne noudattavat noudattavat näitä sopimuksia, niin silloin meidän pitää luonnollisesti noudattaa niitä itsekin. Onhan ihan selvää, että meilläkin rikotaan ilon periaatteita. ieloon siis periaatteita. Mitä sitten tulee yritysten yhteiskunnalliseen vastuuseen? Se on hyvä ajatuksena ja siitä ryhdyttiin puhumaan jo 70, luvulla mutta siihen liittyy kuitenkin yksi ongelma. Nimittäin yritysten yhteiskunnallinen vastuu sellainen, jota ei voida oikeastaan vaatia tai edellyttää. Olemme kuulleet, että, että asiasta pitäisi tehdä direktiivi, koska on sellaisia yrityksiä, jotka eivät toimi yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Minä olen saanut yli 150 tarkistusta tähän mietintöön, niin koitan ottaa ne mukaan, mutta kuitenkin haluan pitää tämän mietinnön aika kriittisenä. On hyvin tärkeää, että EU-sakin noudatetaan ILOn periaatteita, koska onhan aika absurdia, että me väitämme, että noudatamme näitä periaatteita ja, ja, ja siitä huolimatta – Meilläkin on jäsenvaltioita, jotka eivät kaikkiin ILOnkaan yleissopimuksiin ole vielä liittyneet. Viime vuonna puhuttiin työaikadirektiivistä ja sehän oli tai sehän on ILOn yleissopimuksen ensimmäistä sääntöä vastaan. Se hyväksyttiin jo 1919, sanoi tulkki ja siinä määrättiin 48 tunnin työviikosta ja olen todella iloinen, että parlamentti kieltäytyi hyväksymästä kyseistä direktiiviä. Tämän vertaa en, tai en halunnut tämän enempää sanoa, koska kaikki varmasti ymmärtävät nämä kysymykset ennestään. Toivon siis, että me eh, kannustamme ihmisarvoa, sosiaalisia oikeuksia ja eh, me noudatamme omia oppejamme. Kiitos kollega Faber. Sitten heti Catch the Eye tähän aiheeseen. Rova Basisko aloittaa. I wanted to speak for Catch the Eye for financing. Halusin puhua rahoitusinstrumenteista tässä aissa ja nyt se ei ole mahdollista. Ja, dabei handelt es sich um den nächsten Niin, se on sitten esityslistalla seuraava mietintö. Rava Tansila, onko teillä tähän mietintöön jotain? Domnule președinte, statisticile europene... Puhemies, eurooppalaiset tilastot osoittavat, että yli puolet työntekijöistä Euroopan unionin piirissä ja erityisesti maahanmuuttajien piirissä. Eli puolet työntekijöistä ei pysty nauttimaan täysin yhteiskunnallisen vastuun liittyvistä periaatteista. Siksi tarvitsemme sosiaalista suojelua ja myöskin tilannetta, jossa standardeja sovelletaan kaikkiin työntekijöihin. Samaten olisi syytä harmonisoida äh, ty- <clears throat> lainsäädäntöä äh, entistä enemmän. Lisäksi myöskin poliittista sitoutumista tarvittaisiin äh, eri jäsenmaissa, jotta yhteiskunnallinen vastuu toteutuisi joka tasolla Euroopan unionissa – Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat löydettävissä Euroopan unionin lainsäädännöstä ne on myöskin toteutettava joka puolella. Chilaa. Kiitos, Ruvetan Chilla. Seuraavana Stanoka. Koittakaa vielä kerran. The, mm, since I am a shadow... Herra puheenjohtaja, koska minä olen tässä varjoesittelijänä, haluaisin esitellä meidän kantamme liittyen tähän mietintöön. Ensinnäkin tämä lopullinen teksti, toivon, että se hyväksytään huomenna äänestyksessä. Se on tarpeeksi vahva. Ja me haluamme korostaa kansainvälisen työjärjestön ilon roolia. Sitä ei voida liikaa korostaa, olemme siitä tyytyväisiä. Yritysten yhteiskuntavastuu on tärkeä asia, mutta ihmisoikeuksien suojeleminen kuuluu valtioille ja kansainvälisille organisaatioille. Me emme usko, että tällä alalla voidaan välttää laillisesti sitovia toimia, mitä tulee yritysten yhteiskuntavastuuseen. Mitä tulee sitten työelämän oikeuksiin ja vapauksiin, niitä ei voida turvata, ellemme me korosta monivälisiä suhteita eri toimijoiden kanssa – Kiitos kollega Stanoka. Seuraavana kollega Figueredos. Mikrofoni. Kiitos. Yhteiskunnalle vastuun asia, josta puhuttiin jo viime vuonna. On todettu, että yli puolet työntekijöistä jää kokonaan yhteiskunnallisen ja <clears throat> sosiaalisen suojelun ulkopuolelle. Ja kuitenkin Euroopan komissio jatkuvasti solmi sopimuksia, jotka loppujen lopuksi ovat pelkästään talouselämälle eduksi ja työntekijöiden oikeuksia ja erityisesti sosiaalisia oikeuksia ei kohenneta. Sitä paitsi ammatillisen ja koulutuksellisen ja työelämän syrjinnän kohteeksi joutuu jatkuvasti <clears throat> suuri määrä ihmisiä. Edelleenkin törmäämme myös ongelmiin, jotka liittyvät esimerkiksi lapsityövoiman käyttöön. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat kaikkien tiedossa ja siksi toivon, että Euroopan komissio myöskin puuttuisi asiaan. Kiitos kollega Figuereira. Seuraavana kollega Paska, yksi minuutti. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážený pán spravodajca. Hyvä komissaari, esittelijä, herra puhemies. On totta, että EU-sakin työntekijöiden sosiaalinen suoja eh, on edelleenkin riittämätöntä varsinkin ulkomaalaisten työntekijöiden suoja, kun he muuttavat uuteen maahan, eivät osaa maan kieltä, eivätkä tiedä maan sääntöjä, eivätkä ole kovinkaan, kovinkaan hyvässä asemassa verrattuna paikallisiin. Kuitenkin on hyvin tärkeää, että edelleen pyrimme siihen, että ILOn sopimuksia sovelletaan – kaikkien kansainvälisten sopimustenkin osalta suhteessa kolmansiin maihin. Kun tunnemme Afrikan, Aasian työmarkkinoita ja tiedämme niistä, niin meidän täytyy pyrkiä varmistamaan se, että työntekijöiden asema näissäkin, näilläkin mantereilla saadaan parannettua. Ja senpä takia lämpimästi tuen esittelijän ehdotuksia ja uskon, että tämä avaa mahdollisuuden myös Euroopan tasolla sääntöjen parantamiseen. Kiitos kollega Paska. Kollega Tikau. Tikau. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Ruokomission jäsen. Haluaisin kiittää tässä esittelijää ja pyytää komissiota ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, jotta kaikki Euroopan unionin maat kunnioittaisivat näitä oikeusperiaatteita silloinkin, kun ne toimivat kolmansissa maissa. Euroopan pitää tukea sosiaalista malliaan ja ajaa sitä eteenpäin ja on täysin välttämätöntä, että näitä arvoja kunnioitetaan kaikkialla. Olemme pahoillamme siitä, ettei ole olemassa homogeenista muotoilua ennen kuin tämä sosiaalilausuke saadaan kaikkiin sopimuksiin mukaan. Herra puheenjohtaja, tämä horisontaalilauseke, siitä on äänestetty Euroopan unionin ja Kanadan välillä hiljattain, ja se on yksi kaikkein kunnianhimoisimmista sopimuksista, joita on koskaan tehty. Mutta tästä huolimatta tässä sopimuksessa ei ole sosiaalilauseketta. Nämä maat ovat valmiita keskustelemaan siitä tulevaisuudessa, mutta olen pahoillani siitä, että ei ole olemassa homogeenista lauseketta, joka tekisi mahdolliseksi ottaa sosiaalilausekkeen sopimuksien mukaan. Kiitos. Lopuksi kollega Hoyt tässä Catch Kiitos. Onnittelen eh, esittelijää tästä hyvin laajakantoisesta lähestymistavasta ja on hyvä, että hän on ottanut näinkin laaja-alaisen lähestymistavan yritysten yhteiskunnalliseen vastuuseen. On hyvä, että me voimme tässä vaiheessa jo vaikuttaa komission tulevaan lainsäädäntöön, miten yritysten yhteiskunnallinen vastuu määritellään, miten voidaan tällaisesta vapaaehtoisesta järjestelmästä liittyä siirtyä globaalin tason yhteiskunnalliseen vastuuseen myös OECDn sääntöjä noudattaen. Ja miten voimme sitoutua siihen, että integroidaan taloudelliseen, ympäristölliseen, yhteiskunnalliseen lähestymistapaan nämä asiat ja jotta saataisiin parannettua myös eurooppalaisten yritysten vastuuta globaalissa hankkia, alihankkijaketjussaan tai hankintaketjussaan. Ja parlamentissa luonnollisesti mielellään autetaan komissiota ja toivottavasti tämä esitys teitä Rova Reding auttaa jatkossa. Kiitos kollega Howitt. Catch the Eye-menettely on päättynyt ja lopuksi komission varapuheenjohtaja Rova Reding, olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, Laslo Andorin puolesta haluaisin tervehtiä ilolla mietintöä, joka on keskustelussa, ja sitä, että se käsittelee niin monia tärkeitä kysymyksiä liittyen tähän sosiaalipoliittiseen ulottuvuuteen. Komissio on tukemassa näitä toimia globaalilla tasolla. Sosiaaliset aspektit ovat talouden kanssa käsi kädessä. Erityisesti me tuemme sitä, että jatketaan keskusteluja ja koordinointia G20-ryhmän sisällä ja G20-ryhmän työministerien tapaaminen on hyvä esimerkki tästä toiminnasta kansainvälisellä tasolla. Komissio tukee myöskin läheistä yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden kanssa ja niiden välillä, puhunut OECDstä ja ILOsta. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voisimme saada aikaan kansainvälisellä tasolla toimia työstandardien eteen. ILOn kokous, joka alkoi viime viikolla, tulee keskittymään kotimaisiin työntekijöihin. Tästä asiasta on keskusteltu hiljattain. Sosiaalinen suojelu ja sosiaalisuojelufoorumi on toinen mielenkiinnon kohde tämän vuoden ILOn konferenssissa. Me seuraamme näitä keskusteluja ja työstandardien toimeenpanoa hyvin tarkasti ILOn konferenssissa. Ja haluaisin myöskin huomauttaa, että komissio tervehtii ilolla mietintöä ja sitä, että se korostaa Euroopan unionin tarvetta tukea ILOn työntekijästandardeja ja kunnollisen työn tukemista kansainvälisesti, ottaen huomioon kaikki syrjinnän vastaiset politiikat. Komissio myöskin tulee jatkossakin tukemaan kehitystä kunnon työn, työ olosuhteiden standardien ja muiden politiikan alojen suhteen esimerkiksi kaupan ja kehityksen alalla. Vuonna 2011 komissio tulee julkaisemaan julkilausuman sosiaalisesta vastuusta, jotta se voisi tehdä tuleville kansainvälisille toimille tiekartan. Tähän kuuluu myöskin yhteiskuntavastuu kumppanimaissa. Ja meidän sitoumuksemme yritysten suhteen on hyvin tärkeä näiden asioiden kannalta, esimerkiksi nuorten työpaikkojen, koulutuksen, vastuullisen uudelleenjärjestelyn ja muiden kysymysten suhteen erityisesti nykyisessä taloudellisessa vaikeassa tilanteessa. Kiitos komissaari Reding. Me käsittelemme tämän mietinnön loppuun. Huomenna 12 äänestetään seuraavana esityslistalla. Kollega Mitchellin mietintö kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä. Olkaa hyvä. Neljä